Rova Jolia käyttämään puheenvuoronsa. No, merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies. Hyvät kuulijat, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Esitän teille tänään suullisen kysymyksen kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta. Valitettavasti en voi teille esittää kehitysyhteistyövaliokunnan päätöslauselmaa aiheesta. Olemme tehneet kovasti töitä, jotta olisimme saaneet tämän ennen G20-kokousta Pittsburghissa. GUE eikä mikään muu maa ole ottanut tätä asiaa esityslistalle. Tämä on kuitenkin hyvin välttämätön, jos haluamme, että Euroopan parlamentilla on kasvava rooli, kun määrittelemme Euroopan unionin ulkopolitiikkaa ja että siitä tulee todellinen eh, voimakas aloitteen tekijä. Hyvät kollegat, minkälaista etua meillä olisi äänestää tästä päätöslauselmasta, jossa muotoillaan Euroopan äh, unionin kantoja G20-huippukokoukseen ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat osallisena tässä kokouksessa ja mitä järkeä on äänestää tästä vasta Pittsburghin kokouksen jälkeen. Me voimme me emme voi tyytyä vain äh, todellisuuden kommentoijiksi. Tämä ei ole meidän tehtävämme vaan jättäkäämme kommentit niille, jotka äh, tätä ammattia harjoittavat, eri lehtimiehet. Kehitysmailla äh, Kehitysmaat tarvitsevat meitä enemmän kuin aikaisemmin. Jos kansalaisemme eivät ole mukana tässä, tämä talouskriisi koskettaa äh, vielä pysyvämmin kehitysmaita. Viime vuosina näitä kiireellisyys, kiireellisiä lainoja ei ole myönnetty riittävästi. Afrikan maat ovat hyötyneet vain 1,6 prosentista IMFn lainoista viime G20 kokouksen jälkeen, joka pidettiin Lontoossa. Loput lainoista menivät Euroopan valtioille. On varmaa, että Euroopan talousjärjestelmän elvyttäminen ja pinnalla pitäminen oli välttämätöntä, mutta meidän ei tule lisätä kärsimystä ulkopuolellamme, rajoillamme, kriisi, josta me olemme vastuussa vahvasti. Julkisia tukea on vahvistettava. Suurin osa jäsenvaltioista – ei täytä OECDn kriteerejä, jotka vuonna 70 jo on määritelty, ja me kohtaamme jatkuvasti uusia kriisejä, mutta meillä ei ole uusia varoja. Meidän on löydettävä siksi uusia rahoituslähteitä, aivan erityisesti uudistamalla tämänhetkistä järjestelmää. Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää, että te toimitte, jotta voidaan poistaa nämä veronkierto, mm, keinot ja veroparatiisit ja haitata kehitysmaita. Viime kesäkuussa laadittu raportti Norjasta sisältää tarkistettuja lukuja. Siinä sanotaan, että itse asiassa kehitysmaista virtaavat rahavirrat ovat kymmenenkertaisia verrattuna Euroopasta tuleviin apuihin niihin maihin. Meidän pitäisi tehdä niin, että monikansalliset yhtiöt maksaisivat osuutensa näihin maihin, jotta voimme varmistaa, että ne maksavat myös maksunsa niihin maihin, joissa ne toimivat. Radikaali järjestelmän uudistus on välttämätöntä, tarvitaan uutta sääntelyä, sen on oltava avointa ja demokraattista, kaupan kävijöille sekä kansainvälisille rahoitusjärjestelmille. Äh, vastuu on raskasta ja työ kovaa, mutta Euroopan unionin on enemmän, enemmän kuin aikaisemmin oltava tämän koko prosessin johtoasemassa. Kiitos. Merci. Kiitoksia komissio, komissaari de Gucht. Mr. President, uh, Puhemies, hyvät kollegat, komissio edustaessaan unionia G20 puheenjohtajavaltion kanssa kannattaa tukea vähän köyhille maille, erityisesti köyhimmille maille yhtenä G20 sitoumusten prioriteettina. Tässä suhteessa on tärkeää, että alhaisen tulotason maat saavat riittävää varoitusta, jotta pystyvät sitten vastaamaan tarpeisiin, jotka johtuvat erityisesti finanssikriisivaikutuksista. Siitä syystä me tuemme äh, sitä, että, äh, että nämä maat saisivat äh, saisivat apua instituutiollisen kapasiteetin rakentamiselle, joka, joita apua saadaan kansainvälisiltä rahoittajilta, kuten kansainvälisiltä valuuttalaitoksilta. Ja marraskuussa kehitysneuvostossa tullaan käsittämään globaalista finanssikriisiä ja tulevien viikkojen toimia. Ja toivottavasti voi luottaa teidän tukeen tässä, tässä yhteydessä. Flex-välineet ovat erityisen tärkeitä. Komissio on tehnyt työtä Maailmanpankin ja IMFn kanssa selvittääkseen alttiimmat tai haavoittumimmat alueet ja pyrkii tähtäämään pitkän aikavälin apuun, joka olisi oikea-aikainen ja kohdennettu aina näiden haavoittuvuusasteen mukaan. 2009-2010 välisen aikana 500 miljoonaa tullaan käyttämään näihin, näihin maihin, jotka tarvitsevat apua, jotta voitaisiin varmistaa prioriteetit tässä rahoituksessa. Ja vakuutankin teille, että tämä etupainotteinen budjettituki tässä Flex-mekanismissa ei johda siihen, että rahoituksessa tapahtuisi mitään porsaanreikkoja, porsaanreikiä semminkin, kun nämä varat korvamerkitään. Ne maat, jotka eivät kuulu tähän joukkoon, hyötyvät myös muista toimista, joita komissio tulee ehdottamaan huhtikuun tiedonannossaan, kuten esimerkiksi uudet, uudet allokoinnit varoissa ja sellaiset toimit, joilla, joilla voidaan tukea muilla flex-välineillä, jotka ovat myös etupainotteisia. Mitä taas tulee budjettituen kohdentamiseen, voi vakuuttaa, että joustavuus näiden välineiden käytössä mahdollistaa jo vastaanottajien että ne pystyvät käyttämään näitä varoja sellaisella tavalla, joka, joka vastaa parhaiten niiden taloudellisia ja sosiaalisia tarpeita. Sen lisäksi IDFn tuki mahdollistaa hyvän, antaa hyvän mahdollisuuden identifioida uusia tarpeita ja arvioida, olisiko niitä parempi hoitaa yleisellä vai sektorikohtaisella budjettituella. Tämä selvitys antaa myös lisää mahdollisuuksia selvittää uudellakin budjettituen profiilit kussakin maassa ja voidaan harkita myös mahdollisia tarkistuksia uudessa, uudessa, uudessa allokoinnissa. Mitä taas tulee Bretton Woods-instituution uudistamisiin, meidän roolimme uudistuksen eteenpäinviemisessä on rajallinen. Ja meidän äänemme ja Äh, IMFssä ja Maailmanpankissa ja niiden vuosikokous Istanbulissa, jossa komissaari Almunia tulevat ja minä tule, tulemme edustamaan yhteisöä. Me pidämmekin äh, hyvänä, äh, että Maailmanpankki ryhtyy tukemaan myös Saharan eteläpuoleisia Afrikan maita Tähän liittyy uudetkin uudistukset. Mitä taas tulee laittomaan raha, laittomiin rahavirtoihin, haluan vakuuttaa teille, Rova Jolie, että olen antanut jo ohjeet komission yksiköille selvittää ö, yhdessä verohallintojen kanssa näissä maissa että nämä rah- laittomat rahavirrat voidaan selvittää. Tämä kriisi on osoittanut, että meidän täytyy vahvistaa mekanismeja, joilla voidaan hoitaa valvontaa. Kansainvälisen avun tehokkuus on osa tätä tärkeää toimintaohjelmaa. Näinä vaikeina taloudellisina aikoina meillä on erityinen vastuu kannettavanamme maailman köyhimmistä ja meidän täytyy varmistaa, että kehitysapu kanavoidaan tehokkaasti. Ja huhtikuun tiedonnossa komissio painottaa myös sitä tär- hyvää apua, joka näillä rahoitusmekanismeilla on täydentävänä ja täydentävänä väli, välineenä. Me olemme kehottaneet jäsenvaltioita käyttämään kaikkia välineitään antamalla vapaaehtoista solidaarisuustukea – kuten esimerkiksi tiettyä ylimääräistä lentokenttäveroa tai matkalippuveroa, jolla voidaan antaa lisää puoneille maille. Ja vuonna 2010 järjestetään Ransk, 2010 järjestetään tässä suhteessa rahoittajien merkittävä konferenssi. Kiitoksia komissaari. Sitten poliittisten ryhmien puheenvuoro. Ensinnäkin Enrique Guerrero, kolme minuuttia. Gracias, señor presidente. Gracias. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Täshän vuosi sitten näimme, miten Lehman Brothers rahoitusinstituutti romahti. Asiantuntijoiden mukaan olimme rahoitusalan romahduksen partaalla ja edessämme olisi ollut uusi vakava lama. Talouskriisi laajeni ja liittyi myöskin reaalitalouteen – ja elimme aikaa, jolloin oli talouskasvu oli kielteistä ja työpaikkoja tuhoutui. Mutta nyt esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa on alettu elpyä kriisistä. Ja komissio juuri tänään esitteli talousennusteet, jotka osoittavat, että toisella neljänneksellä EU pääsee ylös kriisistä. Mutta vähemmän kehittyvät maat ovat täydessä kriisissä ja ovat siellä vielä hyvin pitkään. Siellä ei aiheutettu kriisiä, mutta näissä maissa kärsitään kriisin seuraamuksissa enemmän kuin muissa. Siellä on vähemmän kasvua, siellä on työttömyys enemmän kasvussa, siellä on vähemmän suoria investointeja, vähemmän ulkoisia luottoja – vähemmän rahalähetyksiä ulkopuolelta, vähemmän julkista tukea ja kuitenkin siellä on enemmän kaupparajoituksia. Me olemme eläneet aikaa, jolloin vakautemme on kasvanut, hyvä tilanteemme on vahvistunut tietyn ajan jälkeen, mutta näissä maissa saattaa olla kymmenen vuotta edessä köyhyyttä ja silloin kokonainen sukupolvi on menetetty. Me voimme tehdä hyvin paljon heidän hyväkseen, ja haluaisin todeta erityisesti, kun mietimme nyt protektionismia. Komissio on juuri esitellyt viime viikolla neljännen raportin liittyen rajoittaviin toimiin kaupan alalla, ja se osoittaa, että monet maat ovat ottaneet käyttöön uusia rajoittavia keinoja, ja tämä on tuhoisaa kehitysmaille. Tämän lisäksi monet teollisuusmaat eivät pidä kiinni lupauksistaan antaa apua, kehitysapua, juuri hetkenä, jolloin tarvitsemme enemmän uusia resursseja, jotta voimme hoitaa tämän kriisin. Siksi ehdottaisin, että lisäämme koordinointia tämän kehitysavun suhteen ja teemme laajemman sopimuksen maiden rahoitus instituuttien ja kumppaneiden välillä. Ja meidän pitää olla avoimia ja tehokkaita. Ja meidän pitää vähentää byrokratiaa. Ja pyytäisin, että komissio ja komission jäsen laatisivat hankkeen. Ja uskon, että Almunia on myöskin tässä asiassa samoilla linjoilla. Kiitoksia. Edustaja Michel, kolme ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le commissaire. Komissaari. Kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen hyvän, hyvin tietoinen siitä, että tässä keskustelussa tullaan toistamaan asioita, mutta se ei häiritse minua. Minusta on hyvin tärkeää, että toistamme tätä yhteisymmärrystä, joka Euroopan parlamentissa on ja sillä on yhteisymmärrys komission kanssa myös. Tämä talouskriisi on osoittanut, että Ajateltiin ensin, että kehitysmaihin tämä kriisi ei leviäisi, mutta nyt asiantuntijat toteavatkin päinvastaista. Kriisin vaikutukset ovat katastrofaaliset kehitysmaille. Näiden köyhien maiden sosiaalisektorit, jo, niiden tarpeet kasvavat, palveluiden tarve kasvaa, mutta talous ei kasva. Ja olen hyvin kiitollinen, herra komissaari, viittaukseenne siitä, että on joustavammin vastattava näihin tarpeisiin ja varmasti tiedätte hyvin, että minä olen aina puolustanut siellä missä mahdollista eh, riittävän valvonnan alaisena tietenkin että näitä valtion tukia ja suoria tukia sektorikohtaisesti budjetista myönnettyinä hyvin valvotusti annetaan niin, että kunnioitetaan paremmin ja tämä antaa keinoja valtioille vastata haasteisiin. G20 ei ole käsitellyt näitä kansainvälisiä rahoituslaitoksia samassa mitassa ajattelen erityisesti IMF ja Maailmanpankkia, jotta paremmin otettaisiin huomioon eteläisen pallonpuoliskon köyhät maat. Sanottiin, että 80 prosenttia viimeaikaisista IMF-lainoista lainoista on mennyt Euroopan suuntaan ja vain 1,6 prosenttia, 1,6 prosenttia näistä uusista lainoista koskee esimerkiksi Afrikan valtioita luvatut rahat G20 puitteissa eivät riitä. Tiedämme, että ne ovat riittämättömiä, ei, eikä ole myös myönnetty riittävästi näille köyhemmille maille, eivätkä nämä lainat ole oikea-aikaisia. Komissaari, olette hyvä, hyvin todenneet myös, että jäsenvaltioiden pitää pysyä sitoumuksissaan, jotka ne antoivat 2005, eikä mikään oikeuta siihen, että kehitysyhteistyövaroja leikataan rankasti nyt on mm-hmm. erityisesti Irlannissa, Italiassa miinus 50 prosenttia vähennetty kehitysyhteistyövaroja ja Liettuassa 100 prosenttisesti leikattu nämä avut. Tämä on vastuutonta toimintaa, eikä sellaista voi sallia. Ja palaan näkemykseeni, kuulin myönteisen vastineenne tästä erityisestä Maailmanpankin Eh, herkkyysrahastosta eh, heikko-osaisempia kohtaan ja noin tuhat miljardia dollaria siirretään etelästä pohjoiseen näiden verokiertokeinojen kautta. Tarvitaan kansainvälistä eh, hyvää hallintotapaa ja kysymys, jota pitää korostaa, on tietenkin kaupalle annettava tuki. Minä mm, tuen tällaista talouskumppanuussopimusmallia. Eh, tietenkin on ottava huomioon tällaiset siirtymävaiheet ja erityiset olosuhteet ja eh, myös ehdot näille sopimuksille niin, että eh, jäsenvaltiot pysyvät sitoumuksissaan, on kunnioitettava näitä sopimuksia ja tällaista mm, kaksinaamaisuutta joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla on äh, vältettävä. Täällä tehdään suuria lupauksia, mutta sitten samalla toimitaan aivan kyynisesti ja päinvastoin ja äh, vähennetään näitä kehitysyhteistyövaroja. Sitten Kapit Simmer puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia Tämä kysymys, jonka Jolie on tehnyt äh, kehitysvalikunnan nimissä, puuttuu siihen asian ytimeen, josta on kysymys kehityspolitiikassa. Nimittäin viime G8 ja G20 äh, lupaukset ovat jääneet paperitiikereiksi. Ne kuuluvat niihin lupauksiin, joita aina esitetään, jotka, jotka ovat näkymissä, mutta eivät koskaan kanna konkreettisiin tuloksiin tai aputoimiin asti. Tässä valossa en oikein ymmärrä, minkä, tapia, minkä takia Euroopan parlamentin päätöslauselma ei ole tehdä ennen Pittsburghia, että voitaisiin luoda poliittista painetta. Minusta tuntuu nyt tästä tämän oikean analyysin valossa, joka on tehty komissaarin suulla, josta myös Louis Michel puhui, näyttää selvältä, että me tiedämme, mistä on kysymys, mutta me emme pysty luomaan poliittista painetta siihen suuntaan, että jäsenvaltiot pakotettaisiin siihen, että tapahtuu käänne politiikassa, joka estää enemmän meitä ja pääsemme eteenpäin. Siksi Pittsburghiä silmällä pitää tämä tuntuu olevan suuri uhka. Jos me pystymme luomaan painetta, että, saamme, että me tarvitsemme uusia instituutioita ja todellakin voitaisiin auttaa todellakin niitä köyhimpiä maita, niin että Pittsburghin jäl- muuten Pittsburghin jälkeen jälleen istumme tällä ja todemme, että toteamme, että mitään ei tapahtunut. Ja tämä on minun pyyntöni myös teille, herra komissaari, että olette puhutte konkreettisesti näistä tuloksista heti parlamentissa ja sanotte, mitä sitten tapahtui, minkä jäsenvaltion tuella, mitä on pystytty vaatimaan ja miten pitkällä olemme, miten pitkällä olemme päässeet eteenpäin. Se, mitä me tarvitsemme, on nopea toiminta, tehokasta toimintaa, koska meidän silmiemme edessä ihmiset, me kuolevat, joka taas johtuu siitä, että me olemme osa syynä tässä. Tässä pyydän sitä, että toimimme yhteisesti. Kiitoksia. Sitten Rova Krety. Mr. Commissioner. Kiitoksia puhemies. Mietintö osoittaa, että kriisin aikana 4,8 miljardia annettiin humanitaarisen kriisin hoitoon köyhimmissä maissa. Tämä on hyvin korkea määrä ja näitä on kerätty eri hallituksilta. Ja nämä valtavat rahamäärät, joita on maksettu pankeille, ovat aika huimaavia. Jokainen hallitus on vastuussa omasta maastaan tietysti, mutta tämä on kuitenkin epäreilua unohtaa faktat ja kehitysmaat, jotka kärsivät eniten tästä kriisistä. Ja ne ovat vähemmän vastuussa tästä kriisistä. Meidän ei pidä odottaa liikaa, erityisesti laman aikana. Meidän täytyy estää köyhyyden kasvu ja meidän täytyy yrittää välttää humanitaarisia tragedioita ja valtavia maastamuuttovirtoja. Uskon, että meidän täytyy toimia Meidän täytyy hoitaa vastuumme. Meidän täytyy lisätä kansainvälistä apua ja meidän täytyy myöskin lisätä kehitysyhteistyötä. Myöskin pyytäisin, että komission jäsen ottaisi huomioon sen, mitä aikaisempi komission jäsen Michel totesi siitä, että me tarvitsemme kansainvälisen valuuttarahaston ja maailmanpankin yhteistyötä. Oletteko ehdottomassa jotain Istanbulin huippukokoukseen? Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että arvostan sitä, miten olette aloittaneet työnne komissiossa. Ja meidän pitää muistaa myöskin että afrikan huippukokous, että käytte Zimbabwessa viikon lopulla – Länsi-Afrikassa on ollut satoja tuhansia tulvan uhria ja Burkina Fasossa ja Nigeriassa on nyt tarvitaan luonnonkatastrofien takia humanitaarista apua. Ja myöskin arvostan sitä, että te annoitte Saharan eteläpuolisille maille tukea kuivuudesta hoitamiseen. Nämä kokoukset ovat nyt tärkeitä. Kiitos. Thank you very much. Mulțumesc. Kiitoksia. Sitten on catch the eye-menettely. Susana Roituva. Minuutti, olkaa hyvä. Pane komissari chci vyjádřit... Kiitos komissaari, puhemies. Haluan valitella sitä, että G20 lupaukset köyhille maille olivat tyhjiä, eivät tosissaan annettuja lupauksia. Tähän mennessä IMFn apu on ollut todella valitettavan pientä. Toivon, että voimme tehdä päätöksiä, joilla kehitysmailla otetaan mukaan päätöksentekojärjestelmään. Bretton Woodsia on uudistettava ja meidän on varmistettava koulutus ja terveydenhuoltoapu ennen kaikkea näille maille, jotta ne pääsevät jaloilleen jo ennen kuin kriisi iskee kovemmin niihin. Ja toivon teille onnea toimikaudellanne. Kiitos. Zaborske. Kiitoksia sitten edustaja Zaborska otázka ktorú preberáme. kiitoksia puhemies komission jäsen tämä on ihan hyvin tärkeä ja tästä keskustellaan nyt oikeaan aikaan ei pelkästään siksi että eun pitäisi miettiä tarkemmin kehitysyhteistyötä vaan myös siksi että tätä asiaa pitäisi selittää selkeästi myöskin kansalaisille. Kehitysapu ja rahoitus voi huomattavasti vaikuttaa moniin ongelmiin, kuten maahanmuuttoon, epidemioihin ja niin edelleen. Ja kansainvälinen valuuttarahasto on selittänyt sen, että hyvin ohjatut rahat voivat todellakin auttaa. Eli tätä prosessia pitää hallinnoida kummallakin puolella. Me elämme teollisuusmaissa ja

Thank you. Kiitos. Ja sitten äh, sokerina pohjalla komissaari, olkaa hyvä. Thank you, all. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Kriisi on iskenyt kovimmin köyhiin maihin, eikä ole paljoakaan, mitä voimme tehdä. Voimme puhua vain korjauskeinoista, jotta saisimme ne jälleen raiteilleen. Ja tämä vie e- enemmän aikaa kuin kehittyneessä maailmassa, koska mekanismit e- uuden talouskasvun luomiseen ovat voimakkaampia läntisessä maailmassa Useat jäsenet täällä kommentoivat sitä, että monet jäsenvaltiot ja ovat ottamassa askeleita taaksepäin kehitysyhteistyövarojen sitoumuksissaan. 2005 määriteltiin 0,51 vähimmäistavoitteeksi EU-15 ja 0,17 prosenttia EU-12, eli uusille jäsenvaltioille. Tämä pitäisi saavuttaa vuoteen 2010 mennessä ja 0,7 ja 0,33 2015 mennessä. Tässä tavoitteet, jotka asetettiin vuonna 2005. Ja ne, jotka olivat saavuttaneet jo nämä tavoitteet, ylittävät tavoitteet lupautuivat pitää, ylläpitämään tämän tason. Kollektiivisesti pitäisi saavuttaa 0,56 prosenttia kehitysyhteistyövaroja 2010 mennessä. Uskon, että kriisin ei saa olla tekosyy sille, että laistetaan näistä kehitysyhteistyösitoumuksista. Meidän on oltava sitoutuneita edelleenkin tukemaan näitä maita EU-jäsenvaltioina sekä muiden lahjoittajien on oltava sitoutuneita. EUn rahoitus on kasvanut neljällä miljardilla 0,40 prosenttiin ja kollektiivinen EUn taso on ennustettu kasvavan edelleenkin. Jäsenvaltioilta kerätystä tiedosta käy ilmi, että kollektiivinen kehitysyhteistyövarojen jako on 53,4 miljardia vuonna 2009. Se on 0,44 prosenttia ja 58,7 prosenttia, joka on 0,48 prosenttia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ilman lisäaskeleita, joilla ne täyttävät nämä lisävaatimukset, kollektiiviset tavoitteet vuodelle 2010, niitä ei saavuteta ennuste sille, että EUn kehitysyhteistyösitoumukset kasvavat, vaativat välttämättömästi ponnisteluja jokaisen jäsenvaltion tasolla, jotta pystytään ylläpitämään nämä tasot. Tämä on kaikkien jäsenvaltioiden vastuu. Se on sitoumus, johon jäsenvaltiot ovat Ähm, lupautuneet, eikä talouskriisi saa olla nyt tekosyy näiden sitoumusten vesittämiselle missään jäsenvaltiossa. Monet edustajat täällä ovat korostaneet sitä, että kansainvälinen, kansainvälisiä rahoitusinstituutioita on uudistettava. Se on tavoite, johon voin täysin yhtyä. G20 on määritellyt eh, tiukan aikataulun sille, miten Bretton Woodsia uudistetaan ja niiden omat uudistussuunnitelmat tulevat jo Lontoon eh, huippukokousta eh, edeltäviltä ajoilta. Ja olen varma, että ratkaisuja löydetään vielä avoinna oleviin kysymyksiin. Kun otetaan nyt huomioon G20 luoma momentum IMFssä, kun uudistetaan Maailmanpankkia nyt sen toisessa vaiheessa keväälle 2010. Lontoon huippukokous toinen jää varmasti historiaan G20, G20 jossa kehitys val- kehitysmaita äh, oli huonosti edustettuna. Instituutioiden tehtävä on nyt suorittaa seurantaa. Meillä oli IMFn erityisiä äh, oikeuksia, joissa 250 miljardia, 80 miljardia äh, kaikista köyhimmille ja Pittsburghissa vielä vedotaan näiden e- kaikkein köyhimpien maiden erityistukeen. Tämä on mielestäni myönteinen kehityssuunta. Louis Michel edeltäjäni on myös korostanut tätä joustavuutta sanoen, että budjetti budjettitukimekanismi on joustavin mekanismi, joka meillä on käytössämme. Se on tietenkin totta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että tarvitsemme vastineen vastapuolen kehitysmaat jotta me voimme käydä poliittista vuoropuhelua heidän kanssaan ja myös valvontamekanismeja tarvitaan. Tämä olettaa siis tietynlaista vähimmäisyhteistyötä myös kehitysmaiden puolelta, kunhan se aikaan saadaan uskon, että erityisesti tällaisia toimialakohtaisia budjettitukia voidaan ähm, tehokkaasti äh, jakaa. En aivan ymmärrä, miksi tämä päätöslauselma, jonka kehitysyhteistyövaliokunta on laatinut ja miksi siitä ei äänestetä ennen G20. En aivan tajunnut tätä ajatusta. Tässä on varmasti joku tekninen selitys ja syy sille, mutta mielestäni tämä lähettää väärän signaalin uudelta valitulta Euroopan parlamentilta, että keskustelemme tällaisesta päätöslauselmasta vasta G20 jälkeen. Pittsburghin kokous, jos muistan nyt oikein, pidetään 20-24. syyskuuta, eli ennen seuraavaa täysistuntoamme täällä Strasbourgissa lokakuussa. No tämä ei ole minun vallassani, mutta haluaisin sanoa, että yhdessä niiden jäsenten kanssa, jotka ovat esittäneet, että eh, tätä asiaa pitäisi aikaista, on valitan todella sitä, että tässä istunnossa asiasta ei voitu kunnolla keskustella. Thank you, Commissioner. Kiitos komissaari. Mainitsin vain, että tämä on päätös lokakuun ensimmäistä äh, täysistunnossa tehtiin puheenjohtajakokouksessa. Lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa keskustellaan myös G20-kokouksesta aivan selityksen poikasena teidän kysymyksenne. Kiitoksia kaikille keskustelusta. Tämä keskustelu on päättynyt. Kuten mainitsin, äänestys on ensimmäisessä, kokouks, ensimmäisessä istunnossa lokakuussa. Nyt kello on juuri 23 pintaan. Istunto keskeytetään. Istunto jatkuu huomenna kello 9. Toivotan teille kaikille hyvää yötä. Kuulemiin.